Arvon kollegat. Ensimmäinen syyskuuta aikaisin aamulla 75 vuotta sitten alkoi toinen maailmansota, kun natsi Saksa hyökkäsi naapurimaahan Puolaan. Tämä käynnisti maailmanlaajuisen palon. Älytön ideologia pyrki tuhoamaan kaiken ja lähti äh, elintilapolitiikallaan tuhoamaan ja valtaamaan muita maita. Muita maita oli tarkoitus äh, käyttää hyväkseen äh, ja tästä syntyi aikamoinen radikalisoituminen, joka johtui sitten totaaliseen, johti sitten totaaliseen sotaan. Lähtökohtana oli kyyninen sopimus, Stalinin ja Hitlerin välillä. Ja sotajoukot marssivat Puolaan. Saksa hyökkäsi loppujen lopuksi Venäjälle ja aiheutti valtavaa kärsimystä. Ja lopputuloksena kuusi vuotta myöhemmin myös Saksa oli täysin tuhoutunut, 60 miljoonaa kuollutta, kaatuneita taistelukentillä, nälkiintyneitä, kuolleita nälkään, sotavankeudessa, siviilejä, vanhoksia, naisia, lapsia, joita murhattiin, jotka ajettiin pois kodeistaan kaduille, jotka kaatuivat, kuolivat kaduille, kuolivat taistelukentille. Kaupungit äh, tuhoituivat palopommeihin kaasukamareihin. Tämä oli inhimillisyyden eh, sivilisaation pohja juutalaisten kansanmurha. Hyvät naiset ja herrat, tämä sivilisaation murtuminen varjostaa myös tätä päivää. Me muistamme tuhansia vuosia taaksepäin, mitä silloin tapahtui. Ja silloin, jos me ajattelemme nyt, että mitä nyt on tapahtunut 70 vuotta edellisen sodan jälkeen, ei tällaista voisi tapahtua. Mitä nyt tapahtuu? Miten sota tänä päivänä näkyy jälleen sivilisaatiossamme? Yksi seuraus tästä sodasta oli sukupolven tahto, joka sodan jälkeen syntyi, luoda Eurooppaan sellainen järjestelmä, joka mahdollistaisi sen, että tällainen ei koskaan tapahtuisi uudelleen. Kansojen välinen rajat ylittävä yhteistyö, eikä ainoastaan fyysisten rajojen ylitse, vaan uskonnollisten rajojen, poliittisten rajojen, taloudellisten rajojen ylitse. Ja Eurooppa on luonut sen tahdon. Ja esimerkiksi tämä Euroopan parlamentti on osoitus tästä tahdosta. Täällä istuu jäseniä Euroopan eri maista meidän parlamentissamme on ihmisiä eri uskonnokunnista, roduista, eri poliittisista ryhmistä, edustajia eri kulttuureista, kansoista ja meillä on yksi yhteinen tahto ja se on se, että sota ei saa toistua meidän mantereillemme. On ihme, että tämä on onnistunut sen jälkeen, mitä kaikki Euroopassa on tapahtunut. Minulle tämä on aina uusi ihme. Tämä on aikamoinen hetki minulle, kun tulen tänne täysistuntosaliin ja näen, että me olemme itse vapaasta tahdosta luoneet Euroopan, joka on ylittänyt sodat, äh, rajat, muurit, nälänhädän. Ja että me olemme voittaneet Jaltan keinotekoisen sopimuksen ja että kykenemme tänä päivänä elämään yhdessä Euroopassa. Euroopan yhdentymisen ihme voi auttaa meitä. Auttaa meitä siihen, että tällainen katastrofi ei enää koskaan uudelleen tapahtuisi. Meillä ei ole mitään takeita tästä. Me emme ole poistaneet sotaa maailmasta. Sota on yhä olemassa – Meillä on toimi, me olemme luoneet toimielimiä ja rakenteita, jotka todennäköisesti kykenevät estämään sen, että sota hallitsisi jälleen manterettamme. Mutta se johtuu siitä, että meillä on nämä moni kansalliset rakenteet. Ja jos ne tuhotaan, niin vaarana on jälleen, että ultranationalismi, rotuviha jälleen palaa Eurooppaan. Me olemme luoneet järjestelmän sotaa vastaan, mutta me emme ole poistaneet sotaa maailmasta. Jälleen kerran Euroopassa on ihmisiä, jotka pelkäävät sotaa ja jälleen yksipuolisesti on siirrelty rajoja Euroopassakin. Meidän täytyy olla varpaillamme. Rauha ja vapaus, hyvät naiset ja herrat, on suuri etuoikeus meidän sodan jälkeisellemme sukupolvelle, johon minäkin kuulun. Minä saksalaina kuulun niihin, joka ei henkilökohtaisesti halua olla syyllinen, mutta vastuu minulla on ja minä haluan oikeuttaa elämäni, niin kuin meidän kaikkien, jotka tiedämme, että rauha, suvatsevaisuus, kunnioitus, toimivat vain silloin, kun niitä ei ole kirjattu pelkästään paperille, vaan ne toimeenpannaan käytännössä joka päivä. Tämän parlamentin vahvuus on se, että me toimimme juuri näin. Ja sen vuoksi Euroopan parlamentilla onkin erityinen vastuu huomioida se, että rauha, suvaitsevaisuus, solidaarisuus, ovat suojeltuja, että me, me, me suojelemme sitä päivittäin sen vuoksi, että ne ovat uhattuna päivittäin. Sen vuoksi tämä meidän parlamenttimme on hyvä väline, ei toki ainoa väline, mutta hyvä väline, kun me pyrimme rakentamaan ja puolustamaan rauhan ja kunnioituksen Eurooppaa. Kun me muistamme toisen maailmansodan uhreja. Meidän yhteinen tehtävämme on huolehtia Euroopan rauhasta, suvaitsevuisuudesta ja kunnioituksesta. Se on meidän yhteinen tehtävämme. Kiitos. Kiitos hyvät naiset ja herrat. Ja nyt sitten palaamme takaisin työmme arkipäivään, johon liittyy joka alkaa tänään teknisillä ohjeilla. Meillä on tänään täällä 360 asteen ää, valokuvien ja valokuvan ottaminen. Ja tämä valokuva otetaan pienissä paloissa. Sen vuoksi pyytäisin, että siinä vaiheessa kun kamera kääntyy teihin päin, niin katsokaa tuohon kameraan. Ja mikäli mahdollista, hymyilkää sen vuoksi, että nämä valokuvat julkaistaan. Eli siis noudattakaa valokuvaajan avustajaa. Hän osoittaa teille sitten, kun kamera kääntyy juuri teidän suuntaanne. No niin, missä valokuvaajan avustaja on? Eihän te se olette. Eli tämä herra täällä keskellä, jolla on valkoinen, mikäs tämä on, svetari, ei kun villapaita, ei kun, no sellainen. Hän, eh, kun hän katselee teihin päin, niin silloin tiedätte, että teidän tulee hymyillä ja tämä kamera pysyy täällä salissa äänestyksen loppuun asti. Nyt minulla olisi pyyntö, että älkää koskeko tähän kameraan. En tiedä, minkä takia te sitä nyt ylipäätään koskisitte, mutta tällainen pyyntö nyt on täällä esitetty, että älkää sitä älkää siihen koskeko. Ja nämä valokuvat äh, julkaistaan Euroopan parlamentin nettisivustolla ja sieltä sitä voidaan ladata muualle. Eli te voitte käyttää sitä valokuvia tai näitä valokuvia omiin informointitarkoituksiinne. No niin, toivottavasti kaikki on täällä nyt valmista. Eli kun tämä ystävällinen herrasmies täällä alhaalla teihin osoittaa, niin hymy.